Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet minulle Istvan Uihelin koskemattomuuden pidättämistä rikosoikeudenkäynnin vuoksi. Tämä esitys välitetään edelleen oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti.